Good morning, everybody. I am... Hyvää huomenta kaikille. Euroopan parlamentin ensimmäisenä varapuhemiehenä on hienoa voida toivottaa teidät tänään tervetulleeksi neljänteen parlamenttien välisen viikon. Hyvää huomenta eri kielillä. Ensinnäkin haluan kiittää Euroopan komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria läsnäolosta täällä tänään. Euroopan parlamentin puhemies herra Schulz on tulossa Lontoosta. Hän tulee tänne puolen tunnin kuluttua. Hän on ollut tapaamassa pääministeri Cameronia. Tämä täysistunto avaa nyt ensimmäisen tapahtuman tällä parlamentin välisellä viikolla. Huomenna käsitellään 13 artiklan konferenssia, jota johtaa Euroopan parlamentti ja Alankomaiden parlamentti. Puheenjohtaja Tusk olisi halunnut osallistua tämän päiväisen keskusteluun ja näin olikin vielä viime viikolla tarkoitus, mutta hän kuitenkin matkustaa tällä hetkellä ympäri Eurooppaa ja valmistautuu tulevan neuvoston huippukokoukseen. Ja hän pyysi välittämään anteeksi pyyntönsä siitä, että ei päässyt paikalle. Tämä tapaaminen on äärimmäisen tärkeä teille, kansallisten parlamenttien jäseninä, mutta myös meille, Euroopan parlamentin jäsenille. Olemme ystäviä ja meidän on tehtävä yhteistyötä. Ja lisäksi on tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Ensinnäkin säännöt. Korostaisin, että kuten yleensä, pyrimme kaikin keinoin varmistamaan sen, että mahdollisimman monet pääsevät ääneen, vaikka kokousaikamme on varsin rajallinen. Koska osallistuja on mukana koko joukko, pyydän teitä puhumaan korkeintaan kaksi minuuttia, kun esitätte kysymyksenne. Ja voi olla, että jos kysymyksiä tulee enemmän, meidän on rajattava puheaikaa entisestään. Te löydätte sieltä paikoiltanne kortit, joilla voitte osoittaa toivovanne puheenvuoroa. Ja näyttäkää korttia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos toivotte puheenvuoro. Tämä on tärkeää tehdä pikaisesti. Ensin meillä on lyhyempi kierros 15 minuuttia komission puheenjohtajan kanssa. Kysymys-vastaus kierros. Ja pyydän teitä täyttämään tämän korttinen välittömästi, jos teillä on kysymyksiä komission puheenjohtajalle. Yleisesti ottaen pyrimme jakamaan puheajat seuraavan menettelyn mukaan. Kaksi tai kolme kansallisen parlamentin jäsentä ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin jäsen ja niin edelleen. Ja jos tarvetta on, voimme joutua mukauttamaan tätä menettelyä keskusteluiden aikana. Ja kysymyskierroksen aikana tänne ensin 90 kysymystä, joihin komission puheenjohtaja voi vastata ja sitten otamme toisen kysymyskierroksen. Nyt annan puheenvuoron komission puheenjohtaja Junckerille ja sen jälkeen kuulemme teidän kysymyksiänne. Ja sitten vuoron tulee parlamentin puhemies Schulz. Komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. <coughs> President, ladies and gentlemen, good morning. <coughs> Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Tämä ei ole paras viikko järjestää tämän tyyppistä kokousta, koska Eurooppa-neuvosto kokoontuu torstaina ja perjantaina. Tämän tuloksena meillä on kahden kesken sopimuksia 21 pääministerin kanssa tänään ja huomenna ja tämän takia joudun lähtemään täältä puolen tunnin kuluttua jo ja pyydän tästä, tätä anteeksi, mutta ei ollut minä, minun ideani järjestää kokousta tänään. Tämä on nyt huono ajoitus ja ensi kerralla pitää varoa olla järjestämättä tällaista kokousta samalla viikolla, kun Eurooppa-neuvostolla on kokous. Koska joudun poistumaan, en tule pitämään puhetta, vaan teitä keskustelemaan, esittämään kysymyksiä heti, kommentteja, joita haluatte esittää. Euroopan ohjausjakso ei ole tekninen prosessi, se on erittäin poliittinen prosessi. Komissio ei sanele jäsenvaltioille, mitä niiden pitää tehdä, ja koska näin on, olen valmis kuuntelemaan ja vastaamaan heti kysymykseen, koska kerran joudun puolen tunnin kuluttua jo poistumaan. Kiitos. Nyt käytän Ranskaa. Minkä takia? Sen takia, että ensimmäinen kysymys tulee Ranskan yleis- Rova Daniel Roy, joka johtaa Eurooppa-valiokuntaa Ranskan kansalliskokouksessa. Olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän, että saamme heti mahdollisuuden puhua, joten komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, o- missä te päin te olette, hyvä rouva, siellä? <laughs> Je me réjouis donc. Niin, olen siis iloinen, että tämä parlamenttien välinen nyt säännöllinen kokous järjestetään. Nyt on saatu toimintatapa, joka hyväksyttiin Luxemburgissa. Minusta on tärkeää, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat mukana mahdollisimman tiivisti jo etukäteen, kun laaditaan päätöksiä EU-tasolla aivan erityisesti, mitä tulee talouden hallintoon ja ohjaukseen. Kaksi kysymystä herra Junckerille ensimmäinen kysymys. Meillä on sellainen vaikutelma, että nyt on syntymässä tällaista pelon Eurooppaa ja solidaarisuus ei oikein enää näy eikä täystyöllisyyskään. Juuri tapa, miten tehdään työtä, sen pitäisi ottaa enemmän mukaan kansalliset parlamentit, jotka edustavat suoraan kansalaisia. Olisiko tämä teistäkin merkki, joka voisi meitä tässä auttaa? Toinen kysymys uudistetusta Euroopan ohjausjaksosta. Koska on vahvistettu kansallisten parlamentin suorittamaa valvontaa ja on lisätty kolme sosiaalista indikaattoria taloudellisten kysymysten, kysymysten mukaan. Jotkut parlamentin jäsenet ovat tämän kiistäneet. Minä pikemmin kyllä tästä pidän ja haluaisinkin puheenjohtaja, että täsmentäisitte omaa ajatteluanne, omia ehdotuksianne koskien näitä sosiaalisia indikaattoreita. Uskon, että tämä antaisi jonkinlaista merkitystä ja toivoa Euroopalle, joka tarvitsee uudestaan sitä, että työllisyyttä, työllisy, työllisyyttä korostetaan erityisesti nuorisotyöllisyyttä. Kiitos. Se Juncker, vous avez la Herra Juncker, teillä on puheenvuoro. Madame la, euh, la présidente. Mm, rouva puheenjohtaja, olet oikeassa. Pelon Eurooppa, ahdistuneisuuden Eurooppa, joskus huolet ovat liiallisiakin. Tällaista on todellakin nyt syntymässä. Jotkut haluavat vielä ruokkia tämän tyyppistä ajattelua. Sen nyt voi ymmärtää, mutta kuitenkin se on jotenkin epätervettä. Te ehkä muistattekin, että komission prioriteettien joukossa oli mukana myös kasvu ja työllisyys. Minähän sanoin kauteni, virkakauteni alussa, että en hyväksy järjetöntä sokeaa säästöpolitiikkaa. Haluaisin enemmän ottaa huomioon, että näin ei kävisi, on tosin kasvu- ja työllisyyskysymykset huomioon. Ja tämän takia aloitimme heti alusta investointisuunnitelmamme. Siinä on ikävä kyllä minun nimeni mukana, se on minun idea, vaan niiden idea, idea, jotka olivat sitä mieltä, että tämä joka tapauksessa epäonnistuisi ja halusivat näin tavallaan jo identifioida syyllisenkin tai vastuuhenkilön tästä epäonnistumisesta. Mutta tämä ei olekaan mikään epäonnistuminen, koska nyt jo olemme saaneet liikkeelle 60 miljardia investointivaroja olemme aloittaneet 40 suurta infrastruktuurihanketta, niistä, 20, niistä ne 22 maassa. Tässä on mukana kymmeniä tuhansia pk-yrityksiä, jotka hyötyvät jo investointisuunnitelmasta, joka saatiin aikaan johtuen myös Euroopan parlamentin ripeästä avusta ja tuosta Tässä yhteydessä kiinnitän suurta huomiota kansallisiin parlamenttiin, parlamentteihin. Ja tämän takiahan me tänään juuri kokoonnummekin, koska Euroopan ohjausjakso tukeutuu luottamukselle – se on, ja tällaisella yhteistoiminnalle. Ja komission neuvosto mahdollisuuksissa rajoissa, se on Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit tekevät kaikki läheisesti yhdessä työtä silloin, kun puhutaan suurista suuntaviivoista tulevassa EU-politiikassa. Ja tässä asiasta olen sellainen henkilö, joka puoltaa kovasti sosiaalisia indikaattoreita. Mehän tätä ehdotimmekin komissiossa ja ECOFIN neuvosto hylkäsi sosiaaliset indikaattorit, joita me olimme ehdottaneet ja joista halusimme kansallisten hallitusten neuvottelevan, joten hallitukset hienolla yksimielisyydellä, lähes yksimielisyydellä, liberaalit ministerit, sosiaaliset ministerit, konservatiivit hylkäsivät nämä indikaattorit, joilla oltaisiin voitu mitata sosiaalista ja taloudellista lähetymistä. En kuitenkaan ole mitenkään epätoivoon lannistunut. Uskon, että järki tässä vielä voittaa hallituksia. Äh, äh, joku päivä vielä järki palaa hallituksiinkin ja niiden pitää hyväksyä, että tässä ei ole kyse vain siitä, että otetaan käyttöön välineet, jotka liittyvät budjettiin ja Mm, sosiaalisen lähentymisen, vaan myös tutkivat näitä välineitä, joiden kautta saamme paremman, tarkemman kuvan sosiaalisesta todellisuudesta Euroopassa. Liian usein sitä on aliarvioitu aikaisempina vuosina. Tämän takia komissio tulee aloittamaan laajan konsultaatiokierroksen maaliskuussa ja pohditaan, pitäisikö saada aikaan tällainen sosiaalinen pilari, ja tämä tulee tapahtumaan siis jo tämän vuoden alkupuolella. Ja. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt Liettuasta Rova Virute Versaite. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kansalliset parlamentit on otettu mukaan Euroopan talouden ohjausjakson hoitamiseen. Tiedämme, että EU kokee nyt useita kriisejä, maahanmuutto, pakolaiset, maailmanlaajuinen turvattomuus, epävarmuus ja EUn heikko talouden kehitys. Ettekö usko, että pääsyy investointien puutteelle Euroopan talouksissa oli siis se, että tulonjako on niin epätasaista. Mitä meidän tulisi tehdä? Emme saisi keskittyä pelkästään finanssipoliittiseen kuriin, vaan myös siihen, että lisätään sisämarkkinoiden kysyntää. Tähän tulisi pyrkiä. Mutta kysymykseni liittyy siihen, mikä on varasuunnitelma, jos Brexit toukokuussa tai milloin kansanäänestys nyt sitten jäänestetäänkin. Jos Brexit toteutuu, niin mikä on varasuunnitelman ja miltä EU myöhemmin sitten näyttää, jos Brexit toteutuu? Uh, madam, your intervention was twofold. Teidän puheenvuoron oli eh, tavallaan kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa te puhuitte Euroopan investointiilmapiiriin ja toinen liittyy äh, brittien kysymykseen. Tähän ensimmäiseen osioon haluaisin sanoa, että ne jäsenvaltiot, joilla on tilaa budjettimarginaalissa liikkumiseen, he voivat näin tehdä. Ja sitä kautta parantaa yksityistä kulutusta, koska yksityinen kulutus, jos on tehty oikealla tavalla niin, ja että sitä tuetaan oikeilla, äh, oikealla tavalla, äh, niin se voi pistää vauhtia. Mutta se, mitä me tässä teemme nyt, on ihan eri asia. Me yritämme saada yksityistä pääomaa liikkeelle niin, että me voimme sitä kautta parantaa tilannetta. Eli tämä oli hieman eri kysymys. Tämä on osa maakohtaisia suosituksia, jotka komissio tulee esittämään toukokuussa. Ja ensi viikolla me tulemme esittelemään maakohtaiset raporttimme, ja ne ovat osa näitä eri aloitteita. Mitä tulee sitten tähän iso britannian kysymykseen, minä tulen tapaamaan iso britannian pääministerin ihan pian. Olen jo hänet neljä-viisi kertaa tavannut ja komissio oli yhdessä äh, neuvoston puheenjohtajan kanssa keskustellut äh, eri ehdotuksista ja näitä nyt tarkastellaan sitten torstaina ja perjantaina. Ja sitten nähdään, ovatko puheenjohtaja äh, Tuskin ehdotukset hyväksyttäviä ja ovatko ne hyväksyttäviä muille jäsenvaltioille. Nyt oli liian varhaista sanoa. Jos minä sanoisin nyt jo, että meillä on B-suunnitelma, niin silloinhan tämä tavallaan osoittaisi komission ha, tavallaan valmistautumista siihen, että Iso-Britannia jättää unionin. Joten ei, meillä ei ole B-suunnitelmaa, meillä on vain A-suunnitelma, jonka mukaan Iso-Britannia jää Euroopan unionin jäseneksi rakentavana ja hyvänä jäsenenä. Ahora la pregunta. Seuraavaksi sitten Pedro Sauran kysymys. Hän on Espanjan kongressin jäsen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Itse asiassa kysyisin hiukan Euroopan neuvostosta, mutta otan tämän nyt esille kuitenkin kun ajatellaan suuria ongelmia, joita maailman taloudessa on, minun mielestäni rakenteelliset ongelmat ovat todella tärkeitä. Tällainen jatkuva keskikertaisuus ja hidas toiminta vaatii uutta politiikkaa koordinaatiota, tarjotaan myös kansainvälisessä politiikassa, talouspolitiikassa. Ja minun mielestäni meidän mielestämme koordinaatio verot kysymyksissä on todella tärkeä asia. Komissio viime kuukausina tämä uusi komissio siis on edistynyt huomattavasti erilaisten koordinaatio, verokoordinaatiopakettien kautta. Haluaisin kysyä nyt Euroopan neuvoston puheenjohtajalta, niin sanoisin, että viittaisin Euroopan neuvoston. Haluaisin sanoa teille, että tämä viimeinen komission pa- komissaari Moskovitsin paketin koskee näitä kahta uutta direktiiviä ja kansainvälistä koordinaatiostrategiaa koskien verokysymyksiä ja sitten strategia uusille maille, jotka liittyvät kaksoisverotukseen, niin eikö komission pitäisi vähentää kunnianhimoan, mitä tulee tähän kansainväliseen koordinaatioon, koska minusta tämä olisi tärkeää. Tai ei pitäisi vähentää kunnianhimoa tässä asiassa. Mielestäni maailman ja Euroopan talouden ongelma liittyy ei vain suhdannekysymyksiin, vaan myös rakenteellisiin kysymyksiin. Tietenkin rahapolitiikkaan politiikka vaikuttaa, sehän kaikki näkevät. Me tarvitsemme uudenlaista finanssipolitiikkaa, veropolitiikkaa, mutta veropolitiikan lisäksi tarvitsemme myös kansainvälistä toimintaa näissä kysymyksissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Monsieur le député. Arvoisa kansanedustaja, talouspolitiikkojen koordinaatio on laaja kysymys. Täytyy olla myös isoja ajatuksia, kun silloin kun puhutaan näiden politiikkojen koordinaatiosta, koska Tähän liittyy myös vero politiikka, se on ongelma täällä Euroopassa, koska kaikki verokysymykset pitää tehdä yksimielisesti, veropäätökset pitää tehdä yksimielisesti, siksi onkin komissiolla ollut niin vaikea ottaa prioriteetteihinsa mukaan rohkeampaa tapaa toimia sen suhteen, miten voitaisiin harmonisoida verotusta. Komissio on kyllä tehnyt joitakin ehdotuksia hiljattain, erityisesti se, että saataisiin aikaan automaattinen, automaattinen tiedonvaihto, mitä tulee näihin veropäätöksiin. Ja sitten on tällainen verotuspaketti koskien eri veropolitiikkoja. Nyt neuvosto sitten, ja juuri tämän takia olette ihan oikeassa, kun sanoitte, että teidän olisi pitänyt kyllä puhua suoraan neuvo, Euroopan neuvoston että erityisesti ECOFINille, ja euroryhmän nyt sitten pitää tutkia näitä ehdotuksia, joita komissio on tehnyt voin todeta ensimmäisten reaktioiden jälkeen, että hallitusten vastaanotto ei ollut nyt kovinkaan innostunut. On helpompi osoittaa sormella yhtä tai kahta maata kuin kantaa vastuu joka kuitenkin kaikille jäsenvaltioille kuuluu. En kuitenkaan ole menettänyt toivoa, niin uskon, että kautemme lopulla Eurooppa on edistynyt myös verokysymyksissä, joita pidänkin välttämättöminä. Kiitos. Meillä on vielä viisi kysymystä. Annan teille puheenvuoron, sen jälkeen kuulemme puheenjohtaja Junckeria ja pyydän teitä puhumaan vain minuutin. Näin Junckerille jää vielä mahdollisuus vastata. Ensin Jochen Pos, Saksan liittopäiviltä. President. Niin, äh, toisin kuin te, niin minä pidän tätä, tämän viikon äh, kombinaatiota ihan hyvänä ja onnekkaana, koska me eurooppalaisilla parlamentaarikkoina voimme kertoa näkemyksemme nykyisestä tilanteesta Euroopassa. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että täällä tai jossain muualla neuvostossa nämä huolenaiheet otetaan vakavammin. Ymmärrän toki teidän työkuormituksenne, mutta eipä tämä nyt niin huono yhteensattuma ajallisesti ole, koska me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me emme aikaisemmin ole olleet. Kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin on humuja, huhuja siitä, että tärkeää että valtion päämiehet valuuttaunionin syventämisestä haluavat hidastaa sitä. Eli ei niin kuin me olemme kuulleet, että mahdollisimman nopeasti ja ilman sopimusten muutosta tehdään yhteistyötä ja saadaan aikaa vakautta Eurooppaan. Ei, vaan he haluavat siirtää tätä eteenpäin. Hidastuttaa. Mitä mieltä te olette tästä prosessista? Toinen kysymys. SPDn puheenjohtaja Gabriel sanoi eilen eräässä Saksaissa tärkeässä sanomalehdessä Euroopan tulevaisuudesta, että on välttämätöntä, että eri maat käyttävät paremmalla tavalla tavallaan omia hyviä puoliaan, esimerkiksi Saksassa investointeja, mutta sen vuoksi täytyy muidenkin maiden hyväksyä se, että me emme saa tätä haluamme taloudellista vakautta, mikäli me emme lähde jakamaan tätä pakolaistaakkaa maiden kesken. Ja kolmanneksi äh, verotuspolkumyynnistä. Alankomaiden äh, puheenjohtaja maan aikana äh, Alankomailla on nyt mahdollisuus todellakin päästä eteenpäin tässä veropolkumyynnissä ja sillä tavalla kykenemme taistelemaan paremmin sitä vastaan Euroopassa. Tiene ahora la palabra por su pregunta la señora. Kiitos. Seuraavaksi Irene Gerido Espanjan kongressista. Hyvää päivää. Haluaisin kiittää siitä, että saan aktiivisesti osallistua tähän jossa käsitellään ohjausjaksoa ja esittäisin kysymyksen herra Junckerille. Muutama päivä sitten on tehty tiivistelmä siitä, mitä on saatu aikaan ESIR-rahastolla. Noin 50 miljardia on, in, on investoitu 42 infrastruktuurihankkeeseen ja moniin espanjalaisiin PK-yrityksiin. Meillä on ollut kuusi hanketta ja haluaisin kysyä, miten kasvun hidastuminen vaikuttaa siihen, että tätä suunnitelmaa voidaan jatkossakin toteuttaa ripeästi. Gerasimos. Kiitos. Seuraavaksi Gerasimos Valauras Kreikan parlamentista. Καλημέρα σας, eh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Kuten aikaisemmatkin kollegat jo ovat sanoneet, Eurooppa ei voi jatkaa eteenpäin vain tiukentamalla taloutta ja että jätetään huomioimatta sosiaaliset toimenpiteet. Meillä on 1,5 miljoonaa työtöntä Kreikassa – Monet heistä elävät köyhyysloukussa. Ja juuri nyt eh, me elämme hyvin vaikeita aikoja. Minun kotimaassani me sanomme, että eh, eivät kaikki aina maksa siitä, mitä saa. Ja tänä päivänä tässä sairaassa kriisitilanteessa ja sen lisäksi meillä on vielä pakolaisongelma, niin äh, meidän pitäisi tai siis meille sanotaan, että me haluamme muuttaa näitä rajoja tai rajavalvontaa, mutta mihinkä nämä ihmiset sitten menevät? Jos ihmiset haluavat äh, paeta sotaa, miten me sitten käsittelemme sitä? meidän täytyy saada ähm, takaisin paluu sosiaaliseen Eurooppaan, Eurooppaan, jolla on inhimilliset kasvot. Täällä parlamentissa olen nyt kuunnellut kollegoita ja mielestäni ei pitäisi olla niin, että me käymme läpi silloin tällöin harvoin eurooppalaista ohjausjaksoa ja ilmoitamme näkemyksiämme, vaan tämä on asia, jota pitäisi ehdottomasti syventää. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta Baroni Farner. Thank you very much, Mr. President, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että otatte vastaan kysymyksiämme. Pari lyhyttä seikkaa. Ensinnäkin haluan onnitella teitä siitä, että teillä ei ole suunnitelmaa B Brexitille toivottavasti ainakin meidän kulmastamme katsottuna. Me toivomme, että näin ei tapahdu, mutta valiokunta on laatimassa mietintöä asiasta ja haluaisin nopeasti sitä hiukan käsitellä. Uskotteko se, että viiden puheenjohtajan raportin kertomuksen pyrkimys on mahdollista, koska nyt on jo kahdeksas vuosi tällaista lama-aikaa ja teillä on kuitenkin tiukka aikaraja 2000 25. Edelleen Euroopan ohjausjaksosta makrotalouden epätasapainoja koskevasta menettelystä, niin olen tyytyväinen, että puhun tässä Saksan edustajan jälkeen, koska on maita, joilla on vaihtotaseen ylijäämässä Samoin on alijäämää jossakin maissa. Uskotteko, että teillä on sellaiset välineet työkalupakissanne, että voidaan käsitellä näitä epätasapainoja niin vajeita kuin ylijäämiä? Ja vielä lopuksi, oletteko te sitä mieltä, että voisitte nähdä sellaisen euroalueen äh, valtiovarainministeriön, kun juuri puhuitte tässä äsken verotuksellisestakin lähentymisestä? Nyt sitten viimeinen kysymys komission puheenjohtajalle. Euroopan parlamentin jäsen on kyseessä. Rodriguez, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, d'être venu. Kiitoksia puheenjohtaja, että tulitte paikalle. Tilanne on todellakin varsin vaikea meille kaikille, niin teillekin. Haluaisin puhua tässä esittelen Euroopan parlamentissa. Olen käsitellyt vuosittaista kasvuselvitystä mietinnössä. Jälleen kerran keskustelemme asiasta, mutta minä kuitenkin luotan siihen, että parlamentti voi hyväksyä sellaisen mietinnön, joka saa, panee sosiaalisen taloudellisen lähentymisen keskeiseksi tavoitteeksi samalla tavalla kuin Euroopan komissiokin tätä ehdotti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me sovimme esimerkiksi siitä, että taloudelliset ja sosiaaliset indikaattorit täytyy panna samalle tasolle ja tässä halutaan todellakin edetä asiassa investointisuunnitelman kautta ja halutaan, että mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja tehdä investointeja paranevat. Me uskomme, että taloudellinen elpyminen, samoin sosiaalinen elpyminen on keskeistä, jotta voidaan vahvistaa sosiaalista kohesiota Euroopassa ja tätä kautta Eurooppa voi vastata moninaisiin kriiseihin. Joten kysymykseni on yksinkertainen. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti kulkee tässä oikeaan suuntaan. Minä luotan siihen, että voidaan tehdä hyvää yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja nyt haluaisikin tietää, voidaanko alkaa yhteinen työ, joka olisi järjestelmällisempää, että työtä tehtäisiin komission kanssa, jotta kaikki tavallaan Äh, puhaltaisivat yhteen hiileen. Kiitos. Nyt annan välittömästi puheenvuoron komission puheenjohtajalle, jotta hän voi vastata ja päättää tämän ensimmäisen keskustelukierroksen eri parlamenttien ja komission välillä. Il y a, monsieur le président, cinq collègues. Puheenjohtaja, viisi kollegaa esittämässä kysymyksiä, mutta he kylläkin esittivät kaiken kaikkiaan 14 kysymystä, joten koska aikaa on aika vähän, haluaisin lyhyesti vastata en suinkaan 14 kysymykseen, vaan viidelle kysyjälle. Aloitan kollegas Pos, joka oli saanut tietää, että on tärkeitä valtion päämiehiä ja vähemmän tärkeitä, koska hän sanoi, että on hyvin tärkeitä valtion päämiehiä, jotka eivät halua toteuttaa syventyvistä, mutta minä en tiedä, keitä he ovat, ja jos on tärkeitä, niin sittenhän täytyy olla myös vähemmän tärkeitä. Ei, kyllä me kaikki olemme tärkeitä. Minä olen sitä mieltä, että tämä viides raportti raportti on hyvin vakavasti otettava. Ja et minusta on tärkeää, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit ovat saaneet hyvin tärkeitä myötämääräämisoikeuksia. Ja tämä on mielestäni ollut hyvin, hyvä asia tälle eh, raportille ja sille, miten se on laadittu ja vaikkakaan Euroopan parla, tai siis jos Euroopan parlamentti ei olisi ollut tässä mukana, niin tästä raportista ei olisi tullut näin hyvää. Toki on suuria mielipideeroja tärkeiden ja vähemmän tärkeiden valtioiden päämiesten välillä, mutta kuitenkin on tiettyjä tärkeitä valtion päämiehiä, jotka Eh, eivät spontaanisti voi tukea komission tekemää ehdotusta. Tämä liittyy muun muassa Saksaan. Ja eh, tuntuu hieman siltä, että tätä koko raporttia ei ole edes luettu kunnolla. Ja eh, että sen vuoksi sitä ei ole hyväksytty ja Kuitenkin asia on niin, että äh, on täytettävä äh, hyvin paljon äh, ennakkoehtoja ennen kuin päästään tähän tilanteeseen vuonna 2024. Ja meidän täytyy tässä minun mielestäni hyödyntää solidaarisuutta. On tiettyjä jäsenvaltioita, joilla on sellaisia ähm, budjettimarginaaleja käytettävissään – että ne kykenevät tekemään investointeja esimerkiksi kunnallisella tasolla ja sitä kautta ne voisivat vahvistaa kotimaan markkinoiden kysyntää. Mutta no, komissio tekee vastaavia ehdotuksia ensi viikolla ja toivomme, että tällä tavalla voisimme täyttää näitä aukkoja, joita on kunnallisen tason investointipolitiikassa. 17 prosenttia tänä päivänä jäsenvaltiossa on vähemmän investointeja ennen verrattuna edelliseen kriisiaikaan. Ja kyllä minä tässä näen yhteyksiä siihen, miten eurooppalaiset käsittelevät pakolaiskriisiä kansallisvaltioissaan, samoin kuin koko kysymykseen yhteydessä ohjausjaksoon ja budjetointiin ja rahoitukseen ja siihen, miten kohesio- ja rakennepolitiikkaa Euroopassa tässä yhteydessä käytetään. No tämä veropolkumyynti tai vero, tavallaan veronkierto. No komissio on tehnyt aiheesta ehdotuksia. Ja on hyvä nähdä, että Alankomaiden hallitus hyvin intensiivisesti on lähtenyt toteuttamaan komission ehdotuksia. Alankomaiden puheenjohtaja kausi on tukenut tätä komissiota erittäin paljon, mitä tulee vero äh, koordinointiin. Une collègue euh, je crois, sen taisi tulla Espanjasta kysymys koskien, kuinka nopeasti voidaan toteuttaa tätä investointisuunnitelmaa. On ihan totta, että aika lyhyessä ajassa olemme saaneet liikkeelle vaikuttavan summan niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta, jo ja tästä varmasti pk-yritykset hyväksyvät, hyötyvät. En näe suoraa yhteyttä kasvun välillä, joka kasvuhan on edelleen keskinkertaista. Ja, ja miten voidaan, todetaan investointisuunnitelmaa, sanoisin jopa, että mitä heikompaa talouden kasvu on, sitä kiihkeämmin meidän pitää pyrkiä toteuttamaan tätä investointisuunnitelmaa. Uskon myös, että sen ei pitäisi rajoittaa kolmen vuoteen, vaan sitä pitäisi pidentää. koko komission kaudella. Sitten kreikkalaiselle kollegalle sanoisin, että minä en puolla, niin kuin usein olen sanonut, että hyväksyisin tällaista sokeaa säästöpolitiikkaa. Vastaus kriisiin ei ole pelkkää liiallista kurinalaisuutta ja säästämistä. Minä puolan pikemminkin tällaista hyvää sekoitusta. Tarvitsee tietenkin vahvistaa, tasapainottaa julkista taloutta ja tehdä rakenteellisia uudistuksia. Niitähän pitää tutkia Euroopan ohjausjakson yhteydessä kyseisiä uudistuksia siis. Ja investointipuolta myös sitten tärkeä elementti. Nämä kolme asiaa saavat aikaan tällaisen hyvän kierteen ja sen pitäisi luonnehtia eurooppalaista politiikkaamme. Muun osalta en puolla sitä, että suljettaisiin Euroopan rajat. Minusta on aivan väärin, että vaikka, jos kun puuttuu realista, tarpeellista valvontaa, että suljettaisiin sitä rajata. Komissio on tehnyt ehdotuksia asiasta me emme halua miksikään provinssiksi alentua. Joko olemme tällainen manner kokonais, tai silloin kokonaisuus, joka jakeutu, jakautuu kansallisiin yksikköihin. Tämä on huono tie, johon jotkut ovat ryhtymässä. Komissio on tehnyt ehdotuksia jo heinäkuussa 2014. Me ehdotimme sitä, että uudelleen sijoitettaisiin tai uudelleen siirrettäisiin täällä olevia pakolaisia. Me olemme ehdottaneet että valvottaisiin ulkorajoja. Me olemme ehdottaneet yhteistä toimintatapaa kaikille jäsenvaltioille sen suhteen, miten määritellään alkuperämaa. Jos kaikissa näissä kysymyksissä oltaisiin onnistuttu ja asiat olisi tehty, tilanne olisi nyt paljon parempi kuin nyt. Sehän on aika kaoottinen tilanne, joka nyt on valalla. Sitten Rova Rodriguez, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, että näin on ollut jo ainakin vuosien ajan tilanne. Ikävä kyllä joudun nyt poistumaan. Jätän teidät tässä puheenjohtajan vähän kömpelöihin käsiin, sanoi puheenjohtaja Juncker. Très intéressant pour nous tous aussi, la dernière pour ceux qui concerne Euh, niin tämä ensimmäinen pilari ja julkisen velan ongelma ja miten löydetään ratkaisu toiseen pilarin kysymykseen koskien kasvua. Kiitoksia puheenjohtaja tästä vuoropuhelusta. Paljon onnea ja hyviä neuvotteluja. The President of the European Parliament, Mr. Schulz, is coming. Euroopan parlamentin puhemies herra Schulz on tulossa paikalle ja hänen puheensa päättää tämän ensimmäisen kierroksen, mutta sitä ennen kertoisin teille hieman tämänpäiväisestä ohjelmasta. Plenier. Nyt tämän ensimmäisen täysistuntojakson jälkeen tulee toinen jakso ja siinä käsitellään eurooppalaista ohjausjaksoa ja sen sykliä. Tämä keskustelu pidetään tässä salissa ja sitä johtaa Roberto Gualtieri, joka on Euroopan parlamentin talous- ja raha-asian valiokunnan puheenjohtaja. Toinen on Thomas Hendel. Hän johtaa Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokuntaa. Sitten tässä toisessa vaiheessa saamme vieraksi myös Valdis Dombrovskisen komissaari ja samoin komissaari Moskovits, joka on vastuussa talous- ja raha-asioista ja verotus- ja tullikysymyksestä komissiossa. Tauko iltapäivällä on yksi tunti, sitten lounas, sitten yhdestä kolmeen poliittiset ryhmät kokoontuvat kolmelta iltapäivällä. Pidetään komission ja parlamentin välinen kokous. Sitten talous- ja valiokunnassa käsitellään unioni, pank, pankkiunionia. Kokoushuone on ASP 3C50 tässä, tämän, tätä salia vastapäätä samassa kerroksessa. Toinen kokous, jonka työsosiaalisen valiokunta järjestää aiheena on, mikä on tällainen kolmen A sosiaalinen luottoluokitus, puhutaan palkkakysymystä muun muassa, ja sitten työllisyys- ja investointipolitiikosta, miten investoidaan kilpailukykyyn, Jaan 4Q1 salissa rakennus Josef Antal, neljäs kierros. Sitten budjettivaliokunnan järjestämä kokous aiheena on EU, miten voidaan lisätä demokraattista vastuuvelvollisuutta seuraavissa rahoituskehysneuvottelussa. Tämä pidetään JAN 6Q2 salissa Josef Antan rakennuksessa kuudes kerros. Sitten vielä ranskaksi toista, mitä sanoin alussa siis. Ne, jotka haluavat esittää, esittää kysymyksiä, teidän pitää esittää tällainen kaavake ja annatte sen sitten vahtimestarille. Teidän pitää kirjoittaa, kuulutteko kansalliseen parlamenttiin vai Euroopan parlamenttiin, mistä te tulette ja tietenkin nimi, tehtävä ja poliittinen puolue. Jos haluatte kysymyksiä puhemies Sulsille tai komission varapuheenjohtaja Dombrovskikselle tai komissaari Moskovitsille. Meille on erittäin tärkeää tehdä yhdessä työtä. Joskus on ollut sellainen vaikutelma, että oli jonkinlaista kilpailuhenkeä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä ja jopa kansallisten tai, tai näiden välillä. Tällä tavalla ei pidä kuitenkaan tulkita perussopimuksia. Minä uskon, että pitää tehdä yhteistyötä meidän kesken, koska lainsäädäntötyö ja toissijaisuusperiaate ovat varsin tärkeitä kysymyksiä. Lainsäädäntö, teillähän on täällä kohti, jos joku menee vastaan toissijaisuusperiaatetta, niin kun ajatellaan meidän ja teidän välisiä suhteita, ne ovat todella tärkeitä, erityisesti näinä vaikeina aikoina ajatellen unionin taloutta pitää yrittää päästä kriisistä pois. On monenlaisia vaarallisia haasteita edessä, terrorismikysymyksiä, maahanmuuttoasioita pitää pystyä ratkaisemaan, joten kaikkien pitää yhdessä tehdä työtä, että löydetään yhteisiä vastauksia, joita voidaan esittää kansalaisillemme. Sitten mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, me täällä Euroopan parlamentissa kunnioitamme kovasti kansallisia parlamentteja ja samoin toissijaisuusperiaatetta, siis sitä, mitä voidaan tehdä kansalaisten hyväksi on tärkeä kysymys myös meille, joten jatkamme yhteistä työntekoa ja niin kuin sanoin, yritetään löytää kaikkein tärkeimpiin haasteisiin ratkaisut eri jäsenvaltioissa. Tiedämme hyvin, mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu. Talouskriisi ei ole vieläkään päättynyt. Eilen me täällä tapasimme Euroopan keskuspankin pääjohtajan Herra Dragin. Hän sanoi, että tilanne paranee todella hitaasti, joten pitää tehdä työtä investointejen puolella, verotuskysymyksissä ja meidän pitää löytää enemmän työtä nuorisollemme. Siinä on tulevaisuus. Siis haasteita kyllä riittää ja uskon, että yhteistyö kansallis Euroopan parlamentin, joka edustaa suoraan kansalaisia ja kansallisten parlamenttien vä- tätä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa sen parlamentin välillä pitää vahvistaa. Täytyy myös miettiä, miten täällä keskustelemme. Siis esitetään kysymyksiä ja vastataan kysymyksiin. Annankin jo puheenvuoron välittömästi Euroopan parlamentin puhemiehelle. Hän voi päättää tämän ensimmäisen istuntomme. Monia kysymyksiä on. En tiedä, haluaako puhemies vastata kenties kysymyksiin. Puhemies, teillä on puheenvuoro. Vielen Dank, Herr Kollege Tajani. Danke, meine sehr geehrten Damen. Kiitos, äh, Ratajani ja hyvät naiset ja herrat. Kiitokset teille teidän kärsivällisyydestänne ja siitä, että olette läsnä. Pyydän anteeksi sitä, että olen myöhässä. Ja kiitän ensin kollegaani Antonio Tajania tästä spontaanista äh, kyvystä minua täällä ja valmiudesta korvata minua. Ähm, und ich würde Ihnen gerne kurz erklären, warum. Ja ihan lyhykäisesti haluaisin selittää, miksi minä en voinut avata tätä istuntoa. Kello 9.10 välissä tänä aamuna meillä oli täällä Ison-Britannian pääministeri vieraana ja valmistelimme huippu kokousta tulevalle torstailla, torstaina. Ja ikävä kyllä pääministeri Cameron teknisistä syistä, joita oli tapahtunut Pariisin lentokentällä, ei voinutkaan olla paikalla jo kello yhdeksältä, vaan hän tuli vasta puoli kymmenen, joten vasta 20 vai kymmenen käynnistimme neuvottelumme. Ja tämä, nämä neuvottelut kestivät kauan, niin kuin olimme olettaneet, joten pyydän teiltä ymmärtämystä että en todellakaan voinut olla täällä toivottamassa teitä heti tervetulleeksi, vaan olin neuvottelemassa pääministeri Cameronin kanssa äh, ensi torstain äh, huippukokousta. Kysymys on siis äh, iso, britannian jäsenyydestä EU-ssa. Minua ilahduttaa kuitenkin, että te olette täällä niin lukuisin määrin joukoin täällä. On hyvä, että kansallisten parlamenttien edustajat äh, ovat täällä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa yhdessä keskustelemassa ohjaussa, jaksosta ja artikla 13 äh, konferenssissa taloudellisista toimenpiteistä. Tässä on hyvin paljon tärkeitä asioita, mitkä otin myös esiin äh, Cameronin kanssa tänä aamuna. Ja sen vuoksi ehkäpä teillekin olisi ihan mielenkiintoista, että kertoisin ihan lyhykäisesti, mistä me tänä aamuna keskustelimme Ison-Britannian kanssa. Tähän tiedätte, että Ison-Britannian hallitus haluaisi, että perustamissopimuksessa määritelty muotoiltu Euroopan unionista, jossa sanotaan, että unioni olisi yhä lähentyvä kansalaisten unioni, eli unioni, joka olisi kansalaisten ja kansojen unioni, niin tämä, tätä Iso-Britannia ei haluaisi itselleen sitovaksi ja että he haluaisivat perustamissopimuksen tarkistuksen, johon sitten kirjattaisiin, että tämä ei ole sitova isolle Britannialle. No tästä me keskustelimme pääministerin kanssa ja tästä varmasti tulee paljon keskustelua myös huippukokouksessa, koska on paljon jäsenvaltioita ja uskoakseni myös enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä on eri mieltä. Nimittäin sitä mieltä, että nimenomaan tietyillä politiikan aloilla esimerkiksi aloilla, joista te täällä keskustelette tulevina tunteina, että niissä me tarvitsemme vahvempaa yhteistyötä, jos me haluamme aikaan kehitystä rahoitusmarkkinoille, jos me haluamme kehitystä pankkisektorille, jos me katselemme pankkisektorin kehitystä, niin silloin on ihan varma, että me tarvitsemme yhä läheisempää, yhä tiiviimpää unionia. unionia. Ja että esimerkiksi Euroopan unionin äh, toimielimet valmistelevat tätä toimintaa yhä syvenemmillä markkinoilla. Ja tulevana torstaina me tulemme tästä hyvin intensiivisesti keskustelemaan. On koko joukko jäsenvaltioita ja enemmistö täällä Euroopan parlamentissa, jotka ovat sitä mieltä, että ei voi olla niin, että me lähtisimme tässä tulevasta äh, perustamissopimuksen tarkistamisesta ja että ainoa asia, mitä sitten tarkistettaisiin ja muutettaisiin, olisi tämä yhä tiiviimpi unioni, ei vaan, että me tarvitsemme sitten myös muita perustamissopimuksen muutoksia. Ja että huippukokouksessa näistä täytyisi voida keskustella ja meidän täytyisi niihin voida vaikuttaa. Sen lisäksi keskustelimme suhteista euro euroalueen ja ei-euroalueen välillä yhteismarkkinoilla. Meillä on yhtenäiset markkinat Euroopan unionilla, unionissa, jotka perustuvat äh, perustamissopimuksille. Ja minusta on ihan oikeutettua, että Iso-Britannia näiden yhteisten markkinoiden sisällä ei euromaana, että se ei kokisi mitään syrjintää. Se on täysin oikeutettua. Iso-Britannia on kuitenkin yksi maailman suurimpia kansantalouksia ja se maksaa hyvin paljon EU-budjettiin jäsenmaksuja. Se on taloudellisesti hyvin merkittävä valta näillä sisämarkkinoilla ja se ei ole mukana eurossa. Joten isolla Britannialla on kaikki oikeus sanoa, että me emme halua sisämarkkinoiden haittoja vain sen vuoksi, että me päätimme, että emme liity euroon. Tämä on ihan oikeutettua. Mutta toisinpäin on myös oikeutettua, että euroalueen jäsenet sanovat, että yhteistyö euroalueella, ähm, että sitä on tiivistettävä ja että me teemme päätöksiä äh, euroalueen sisällä, eikä niihin päätökseen voi vaikuttaa ei-euromaat. Ei voi siis olla niin, että yhtäältä me sanon, britit sanovat, että me emme halua, että meitä syrjitään, mutta toisaalta me haluamme, että meillä on veto-oikeus päätöksiin, jotka on tehty euroalueella. Tästä me keskustelimme hyvin intensiivisesti tänä aamuna ja olen hyvin optimistinen siitä, että torstaina saamme aikaan jonkinnäköisen kompromissiratkaisun ja että asia selvitetään. Perusta sekä euroalueelle että sisämarkkinoille on EUn perustamissopimus. Ja EUn perustamissopimuksessa säädellään kohtuullisen hyvin, mistä on kysymys. Artiklassa 3 kohta 4 asia on ö, säädelty. Euroopan unioni perustaa ö, talousunionin, jonka valuutta on euro. Ja kahdella maalla on poikkeus, eli Isolla Britannialla ja Tanskalla ja sitten Ruotsi jossa järjestettiin kansanäänestys, joka päättyi euroa vastaan. Ja perustamissopimuksessa sanotaan, että ne valtiot, jotka eivät kuulu euroalueeseen, ja niillä ei ole näitä erityisiä oikeuksia, kuten Isolla Britannialla ja Tanskalla, niin silloin niiden odotetaan joskus ottavan käyttöön euron. Ja sen vuoksi useimmat äh, valtiot ovatkin ratifioineet tämän talouspaketin. Siksi meillä on 19, 7 ja 2 maata, 19, jotka kuuluvat euroalueeseen, 7, jotka ovat siihen liittymässä ja kaksi, jotka ovat saaneet poikkeus, poikkeusluvan. Ja tästä me varmasti pääsemme myös sopimukseen torstaina. Sen lisäksi me keskustelimme myös paremmasta yhteistyöstä toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken. Koska noin vuoden ajan meidän komissio, parlamentti ja neuvosto ovat neuvotelleet sopimuksesta, toimielinten välisestä sopimuksesta, jossa on kysymys paremmasta lainsäädännöstä, better lawmaking, ja tässä toimielinten välisessä sopimuksessa meillä on pitkä luettelo Ison-Britannian toivomuksia vähentää esimerkiksi PK-yritysten kuormitusta ja että vähennettäisiin turhaa säätelyä, että vähennettäisiin asetuksia ja täytäntöönpano massaa, koska on kaikenlaisia sääntöjä siihen, miten tätä lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja niin edelleen. Eli nyt me olemme solmineet tällaisen sopimuksen, joka vielä täytyy hyväksyä parlamentissa täällä, mutta meidän parlamenttimme on suurelta enemmistöltä tämän puolessa. Ja tästäkin me olimme Cameronin ja meidän kesken hyvin samaa mieltä. Siellä oli tiettyjä asioita, joita Iso-Britannia on vaatinut ja, ja jotka nyt jo ennen huippukokousta on hyvin pitkälti hyväksytty ja täytäntöön pantu. Ja sitten vielä viimeinen asia, joka on joka koskee sekä teitä kansallisissa parlamenteissa että meitä Euroopan parlamentissa, eli niin kutsuttu sosiaaliturva jäsenvaltioissa. Millä tavalla sosiaaliturvan väärinkäyttö jäsenvaltioissa voitaisiin estää, mutta samanaikaisesti kuitenkin ylläpitää vapaata liikkuvuutta, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja syrjintä ja että kieltoa samanaikaisesti myös äh, kunnioitettaisiin. Tämä on hyvin hankala kysymys. Ja tässä on kaksi perusta tai perusasiaa, joista me emme ole valmiita neuvottelemaan. Näillä sisämarkkinoilla on taattu vapaa liikkuvuus, ja tämä vapaa liikkuvuus merkitsee sitä, että EUn kansalaiset elä, jotka elävät, saavat elää missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja työskennellä. Ja että ketään ei kansallisuuden, sukupuolen, uskonnon, ihonvärin tai minkään muunkaan takia saa syrjiä, ei ainakaan hänen lähtömaansa perusteella. Eli nämä asiat täytyy tavallaan yhdistää. Eli ne oikeudet, mitä jäsenvaltiolla on, kun jäsenvaltio näkee tai jäsenvaltiosta tuntuu, että nyt meidän sosiaaliturvaamme käytetään järjestelmällisesti väärin ja että jäsenvaltio saa puolustautua ja, ja estää sitä. Mutta samanaikaisesti täytyy ylläpitää vapaata liikkuvuutta ja estää syrjintää. Tämä on asia, josta me tulemme keskustelemaan hyvin intensiivisesti torstaina. Ne johtopäätökset, mitä huippukokouksessa tehdään, siirtyvät sitten lainsäädäntöön ja tästä lainsäädännöstä päättää yhdessä Euroopan parlamentti ja neuvosto. Ja me haluamme tiukasti pitää kiinni näistä perusperiaatteista, jotka on määritelty perustamissopimuksessa. Tämä on asia, joka tulee koskemaan teitä kansallisissa parlamenteissa myös sen vuoksi, että teidän kotimaittenne sosiaaliturvajärjestelmät ovat suoraan tulen alla. Eli tässä ne tärkeimmät elementit, joista me tänä aamuna keskustelimme. Halusin ne teille kertoa sen vuoksi, että kaikki ovat valmiita tekemään kaikkensa, että Euroopan unioni pysyy yhtenäisenä ja että Iso-Britannia jää unioniin. Minä ainakin taistelen sen puolesta, koska minä uskon, että yhdessä Iso-Britannian kanssa olemme vahvempia, mutta että Iso-Britanniakin on vahvempi eu jäsenenä kuin yksinään. Ja kuten kaikki tietävät, niin piru piilee yksityiskohdissa, eli tämä julkinen ilmoitus tai se siitä, että mitä halutaan on yksi asia ja sitten ratkaisu ja täytäntöönpano on toinen asia. Mutta Tämän viikon lopulla mm, tätä käsitellään ja Isossa Britanniassa on kansanäänestys. Ja sen lisäksi torstaina me tulemme puhumaan myös pakolaisongelmista ja nyt täytyy ihan kuivasti sanoa, että Syyrian sota ja se, että sitä ei ole selvitelty ja että kehityskulut Syyriassa, te tiedätte, on erittäin huolestuttava konfrontaatiot ovat lisääntyneet, siviiliuhrien määrä on kasvanut ja paine meihin kaikkiin, meidän kaikkien suuntaan siitä, että voimme huolehtia siitä, että sotilaallinen toiminta ei eskaloidu, vaan että kaikki konfliktin osapuolet ilman mitään ehtoja neuvottelevat Genevessä keskenään. Tämä on kuitenkin hyvin vaikea saavuttaa mutta minun mielestäni se on ainoa keino. Ei tähän löydy mitään sotilaallista ratkaisua. Ei Syyriä ratkaista sotilaallisesti. Ja tästä me puhumme torstaina, koska Turkin hallituksen edustaja tulee olemaan täällä torstaina paikalla myös sen vuoksi, että meidän täytyy yrittää ratkaista tämä pakolaiskysymys Turkin hallituksen kanssa. Samoin kuin Turkin kanssa täytyy puhua Syyrian sotatoimien lakkauttamisesta. Tässä ihan lyhykäinen yhteenveto. Minä tiedän, että tämä ei ollut asia, joka oli esityslistalla, mutta kuitenkin halusin nyt kertoa teille, miksi tulin myöhässä ja ainakin te saitte siihen nyt selityksen. Ja kollega Juncker varmasti omissa alku, omassa alkupuheenvuorossaan komission edustajana kertoi, miten tärkeänä me tätä konferenssia pidämme kollega Tajani, jota vielä kerran kiitän. Kun hän tänä aamuna tuli parlamenttiin paha aavistamattomana, niin hän ei tiennyt ollenkaan, että hänen piti avata tämä konferenssi ja toimia puheenjohtajana. Kiitokset siitä. Ja kiitän teitä kaikkia huomiosta. There are eight. No niin, Kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Yksi minuutti per henkilö. Ja sitten kuulemme keskustelun päätteeksi herra Schulzin puheenvuoron. Ensin Itävallasta. Herra Kraina, olkaa hyvä. Uh, yes, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jos teille jos sopii, niin liitän tämän edelliseen keskusteluun. Sellaiset maat, joilla on budjettimarginaalissa varaa, niiden tulisi myös käyttää näitä varoja, jotta voitaisiin tehostaa sisäistä ja yksityistä kysyntää. Mutta en usko, että tämä yksityisen kysynnän puute on ainut ongelma Euroopassa, vaan tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä investointeja, jos puhumme siitä, kuinka suuri ohjelmien pitäisi olla, jota voidaan käyttää kansallisen budjettien marginaaleja, ja se olisi eurooppalainen ohjelma, niin ainakin yksi prosentti PKTstä 130-140 miljardia euroa. En sano, ettenkö uskoisi Junckerin ohjelmaan, mutta tämä tulee aivan liian myöhään eikä ole riittävän suuri ohjelma. Sitten vielä pari sanaa pakolaiskriisistä. Ei voi olla niin, että ainoastaan kolme eurooppalaista valtiota joutuvat kantamaan vastuuta siitä, että autetaan satoja tuhansia ihmisiä, jotka pakenevat Syyriasta sotaa. Tämä on kysymys, joka koskettaa kaikkia EUn jäseniä. Ja EUhun liittyessään nämä maat allekirjoittivat ihmisoikeusjulistuksen ja kaikki ovat sanoneet, että autetaan ihmisiä, jotka pakenevat sotaa. Näin tulisi myös tehdä. No. Kiitos. Herra Grammatikakis Kreikasta. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι εσείς puheenjohtaja. Tied, puhemies, tiedän, että te henkilökohtaisesti olette osoittaneet suurta mielenkiintoa Kreikkaa kohtaan huolimatta siitä, että joskus on väitetty, että olisitte puuttunut tällä tavalla Kreikan sisäisiin asioihin. Olen kuitenkin varma, että olette kuulleet tämän päivän uutiset. Kreikka kamppailee ja uskon sen tekevän kaiken, mitä se voi, jotta täyttäisi sen, mihin on ryhtynyt pakolaiskysymyksessä, kun taas muut maat rakentavat, pystyttävät muureja. Ja samanaikaisesti Kreikka kärsii kovan taloudellisen paineen alla myös. Kreikkalaiset ovat lähes ovat, joutuvat kamppailemaan parilla kolmella rintamalla samanaikaisesti. Mitä te aiotte sanoa, puhemies, tai mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin auttaa Kreikkaa? From... Seuraavaksi Kyproksesta Kutra Kukuma. Kiitos minunkin kysymykseni liittyy aikaisempaan keskusteluumme. Ja koskee eurovyöhykkeen maiden budjetteja. Me muutamme budjetteja, koska periaatteessa pyritään palvelemaan vapaita markkinoita, mutta tässä käy niin, että yhteiskunnat muuttuvat entistäkin eriarvoisimmiksi. Raportissanne toteatte, että työttömyys vähenee, mutta mitään mainintaa siitä ei ole mukana, että suurin osa näistä työntekijöistä tekee osa-aikatyötä ja he saavat entistä pienempiä sosiaalitukia. Kyproksessa työ, työvoiman liikkuvuus tarkoittaa samaa kuin se, että lähdetään maasta. Meillä on hyvin pienet työmarkkinat. Pitäisi pystyä harjoittamaan omaa sosiaalipolitiikkaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Portugalista Rio Pereira. President Schulz, all members. Hyvää huomenta, puhemies. Hyvät parlamenttien jäsenet. Minulla on vain pari kysymystä koskien Euroopan pankkiunionin tulevaisuutta samoin finanssipoliittista unionia. Talletustakuu suoja on todella tärkeä kysymys euron yhteydessä Se näyttää, että tämä asia ei kyllä ripeästi etene. Mitä Euroopan parlamentti on tästä mieltä? Toinen kysymys koskee finanssipoliittista unionia ja eurooppalaista työllisyyssuunnitelmaa. Tämäkin on sellainen asia, joka tuntuu todella tärkeältä ajatellaan tulevaa kriisiä, koska sellainenhan tulee. Emme tiedä, milloin vuoden, kahden, kolmen vuoden päästä joko EU on tähän varautunut tai sitten tämä tulee olemaan katastrofi joissakin maissa jälleen. Kiitos. Bekai. Thank you very much. Herra Everyone, I know that... Kiitos. Tiedän, että kaikki Euroopassa kamppailevat äh, taloudellisen tilanteen kanssa samoin kuin muun kriisin kanssa, mutta minä tulen Kosovosta, jossa taloudelliset ongelmat on yksi osa ja ne ovat osa koko tätä näkökulmaa liittyen EUn integraatioon ja samoin ottaen huomioon ne ongelmat, mitä meillä on demokratian kehittämisessä, meidän on keskityttävä enemmän tähän valmisteluun ja asioiden parantamiseen. Ja me uskomme, että, että vapaus on se kaikkein tärkein asia meille Kosovossa ja Euroopan unionilla on se siellä ihan perustassa. Ja me uskomme, että olemme täyttäneet ehtomme ja Tiedän, että äh, komissiohan tätä asiaa on hoitanut, mutta koska komission äh, puheenjohtaja lähti, niin kerron tämän herra Schulzille. Tiedän, että parlamentti on ollut äh, meitä tukemassa. From the European Parliament. Seuraavaksi Dimulis Euroopan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Olen kanssanne yhtä mieltä siitä, että nyt ei ole aika lähteä EU-sta, kuten sanoitte Cameronille, vaan nyt tarvitaan entistä tehokkaampaa eurooppalaista yhteistyötä. Mutta jotta yhteistyöstä voisi tulla tehokasta, meidän on täytäntöönpantava jo tekemiämme päätöksiä. Syyskuusta lähtien parlamenttineuvosto ja komissio ovat päättäneet siirtää 160 000 pakolaista ympäri Eurooppaa, mutta heitä on siirretty käytännössä vain noin 400. Ja toinen asia on se, että voiko meillä olla tällainen a la carte Eurooppa, esimerkiksi Unkari. He vastaanottavat tukia maataloudelle ja muille aloille, mutta eivät sitten allekirjoita yh- yhteisiä päätöksiä. Mitä sanotte tästä? From Poland, mi- Kiitos. Seuraavaksi Rova Glock puolesta. Pani przewodniczący, ja... Puheenjohtaja, halusin kiinnittää huomionne talouskysymyksiin. Mielestäni politiikassa pitäisi pyrkiä vahvistamaan taloudellista tilanteen paranemista. Myös ajattelen Euroopan strategisten investointien rahastoa. Sama pitäisi koskea myös muita rahastoja. Tämän takia meidän pitäisi pyrkiä siihen, että yksinkertaistamme sääntelyä niin, että synergiavaikutuksia voidaan lisätä yksityisten, julkisten Eurooppa-rahastojen välillä. Puolan nimissä ja koko Euroopankin nimissä varmasti voin todeta, että olemme menettäneet kasvun mahdollisuudet ja Eurooppa ja Puolakin tarvitsevat uutta kasvumallia. Vastuullisen kasvun pitäisi perustua uudelleen teollistamiseen, innovaatioon, kehityspääomaan, ulkomaalaiseen, ulkomaiseen laajentumiseen ja kestävän kehityksen. Tähän pitää vielä lisätä kysymys maaseudun kehittämisestä. Nyt kysymykseni. Minkälaisia suunnitelmia, suunnitelmia parlamentilla ja komissiolla on uudelleen teollistaa Eurooppaa? Tähän mennessä EU korostaa palveluiden merkitystä. Nyt mietinkin, missä määrin pystymme luomaan työpaikkoja valmistusteollisuuden puolella, koska tätä mielestäni Eurooppa kaipaa. Vielä lopuksi yksi kysymys jonka kohdistan puhemiehelle. Mikä on Euroopan parlamentin kanta, samoin komission kanta, Nord Stream, kakkosesta kaasuputkesta. Me tiedämme, että tämä projekti rikkoo vapaata kilpailua vastaan, eikä se ole solidaarisuusperiaatteen mukainen. Ja sitten vielä sleesialaisena pyytäisin, kysyisin, onko mahdollista käsitellä hiiltä energianlähteenä eri tavalla. Voisimme säästää tätä kautta tuhansia työpaikkoja Slesiassa. Yes, thank you, Mr. President, and thank you for clear speech. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös ja puhemies. Kiitos tästä selkeästä puheesta. Viittasitte siihen, että Syyrian konflikti pitää ratkaista. Se aiheuttaa sen, että näin paljon pakolaisia tänne tulee. He maksavat tästä korkeimman hinnan. Viime viikolla parlamentti hyväksyi tähän liittyvän päätöslauselman, jossa puhutaan siitä, että Daesh harjoittaa kansanmurhaa. Ja että silloin pitää soveltaa vuonna 1948 kansanmurhaan liittyvää yleissopimusta. Meidän on lain mukaan puututtava näihin toimiin. Miten aiotte toimia tässä ja miten yhteistyö Turkin kanssa etenee? Turkki pommittaa osia Syyriasta ja me samaan aikaan maksamme miljardeja maalle, joka aktiivisen toimin edesauttaa sotaa Syyriassa ja iskee omia kansalaisiaan vastaan Kakkois-Turkissa. Miten aiotte varmistaa sen, että alueelle saadaan rauha, emmekä näe enää ihmisoikeusrikkomuksia tuolta alueelta? Kiitos sitten Italiasta herra Carillo. Onorevole Carriello, la parola. Herra Carriello, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, en kuullut teitä. Minusta on tiedostettava se, mistä puhemies Schulz puhui. Hän painotti sitä, kuinka tärkeää on tavata yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Cameronia, joka on menossa seuraavan huippukokouksen puhumaan mahdollisuudesta, tai ainakin kansanäänestyksestä, joka liittyy siihen, että yksipuolisesti yhdistynyt kuningaskunta eroaisi EU-sta. Tilanne on nyt selkeä. Tilanne on se, että maata kuunnellaan vasta silloin, kun se asettaa tiettyjä ehtoja, ja erityisesti silloin, jos maa ei kuulu eurovyöhykkeeseen. Me Edustamme maata, joka on omanlaisensa Euroopassa. Me haluamme, että keskusteluiden ytimen jälleen saatetaan eurokeskustelu. Euroopan parlamentissa ja monien maiden keskusteluissa usein halutaan lisätä tavallaan omaa neuvottelun voimaa silloin, kun kokeet tullensa euron tai eurohankkeen uhkaamaksi. Ja meidän tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota tällaisiin ilmiöihin. Näitä nähdään jo useissa Euroopan maissa. Euroopan parlamentin puhemiehen tulisi mielestämme käynnistää myös Euroopan parlamentin sisäinen menettely, jotta voitaisiin selkeästi keskustella – siitä, miten monet maat haluavat kyseenalaistaa koko eurohankkeen. Päin. Kiitos nyt baronitar Faulkner jälleen yhdistyneestä kuningaskunnasta. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia palautteesta keskustelustanne Cameronin kanssa. Haluaisin tarttua parin seikkaan, jotka mainitsitte koskien brittien huolta euroalueesta. Ne, jotka ovat sisällä, ne, jotka ovat ulkona, niin kuin juuri ystävät kuningaskunta ei siis kuulu euroalueeseen. Y- on kanta on, että me haluamme, että euroalue onnistuu. Me haluamme, että euroalue pääsee kriisistä saa taloudet kukostamaan ja tekee, mitä sen pitääkin tehdä integraation puolesta. Minä johdan talous- ja rahoitusvaliokuntaa eh, ylähuoneessa, enkä ole koskaan kuullut kenenkään sanovan meille tutkimuksemme yhteydessä, että me emme halua, että euroalue e- on, ei onnistu. Sehän on todellakin brittien intressissä. Me olemme kauppakumppanimme, naapurimme ja niin edelleen. Joten minä toivoin voivani sanoa juuri teille, puhemies ja muille parlamentin jäsenille, että me toivomme kaikkea hyvää ja menestystä euroalueen maille ja me seuraamme niiden edistystä suurella mielenkiinnolla. Ikävä kyllä, puheenjohtaja Juncker ei vastannut kysymykseen, joka tähän liittyy, mutta näin se nyt vaan on. Halusin vain selventää tämän brittien näkökulmasta katsottuna. Kiitos. Sitten viimeinen puheenvuoro ennen parlamentin puhemiehen puheenvuoroa. Herra Jakobson Ruotsista. Olkaa hyvä. <clears throat> Tack, talman. Kiitos, äh, puhemies. Haluaisin painottaa sitä, mitä Itävallan edustaja sanoi. Ruotsin tilannehan on sellainen, että Ruotsin kansa ja Ruotsin eduskunta on esittänyt itsellensä kysymyksen siitä, onko neuvosto päättänyt äh, pakolaisten jakamisesta ja solidaarisesta pakolaisten tilanteesta ja kuitenkaan mitään ei näytä tapahtuvan. Ei ole hyvä meidän mahdollisuuksemme hoitaa kaikkia muita ongelmia, joita meidän Euroopan unionissamme on, erityisesti taloudellinen kriisi. Mutta haluan selittää kaikille täällä, että Ruotsin kansa on yksi suurista nettomaksajista EUlle. Ja samanaikaisesti, kun me sitten tarvitsisimme eurooppalaista solidaarisuutta, meille vastataan, että ei se toimi. No ei silloin ole yksinkertaista puhua lisää yhteistyöstä Euroopan kanssa Ruotsin kaltaisessa maassa. Me olemme eh, toteuttamassa nyt eh, tällaista kolmevuotista väliaikaista turvapaikkalainsäädäntöä, eli me käytämme tässä niitä kaikkein matalimpia, alimpia ehtoja, mistä komissio on puhunut. Koska tämä jako ei toimi sen vuoksi, että muut maat unionissa eivät kanna vastuutaan. Ja haluaisinkin kysyä Martin Schulzista, mitä mieltä hän on tästä tilanteesta ja milloin tämä uudelleen sijoittelu, josta on päätetty, todellakin ryhtyy toimimaan. Kiitos. Ja nyt sitten lopuksi Martin Schulz, Euroopan parlamentin puhemies. Kiitoksia. Kysymyksissänne käsiteltiin erilaisia poliittisia aiheita, jotka osittain kyllä liittyvät toisiinsa. Ja jos katsomme yksityiskohtaisesti ongelmia, ja ratkaisematta olevia ongelmia. Saamme kokonaiskuvan siitä dramaattisesta tilanteesta, jossa olemme, erityisesti tällä viikolla. Ja haluan puhua nyt selvää kieltä. EU saattaa hajota. Ja tässä Euroopan parlamentissa monet olisivat innoissaan tällaisesta kehityksestä. Jos, ja kun kuulette täällä parlamentin salissa, että EU on turha, se ei toimi, se on kansan tahdon vastainen, meillä on täällä oikeistolaita ja muitakin, niin täällä kyllä aplodeerataan aika intona. Ja sellaiset puolueet, Euroopassa, jotka puhuvat siitä, että kansakuntien edut menevät yhteisön etujen edelle, että oma maani on muuta maata ja muita maita tärkeämpi, EU vain häiritsee, se on turha, sitä pitäisi uudelleen kehittää. Kyllä nämä puolueet voittavat vaaleja ja niittävät tukea ja koska kysyitte myös henkilökohtaista näkemystä, niin ei pelkästään Euroopan parlamentin puhemiehen roolissa. Siis täällähän suurin osa puoltaa yhteistyön syventämistä, mutta oppositio on voimakasta. Yksi oppositiojohtaja täällä antaa juuri haastattelua tiedotusvälineille. Hän puhuu aina siitä, että EU on jo epäonnistunut mutta selkeästi suurin enemmistö Euroopan parlamentissa puoltaa sitä, että yhteistyötä tiivistetään. Sieltä herra Farage kävikin salissa antamassa haastattelun ja lähti sitten saman tien pois. Itse puhun voimakkaasti sen puolesta, että EU pitää yhtä koska erilaiset historialliset kokemukset erityisesti Euroopassa, osoittavat, että aina kun me ei ole tehty rajat ylittävää yhteistyötä, Eurooppa on epäonnistunut. Ja lopputuloksena oli katastrofi kansallisvaltioille. Ja siksi uskon, että tämän tai viime vuosisadan jälkipuolisko oli parasta aikaa. Me siinä silloin noudatettiin maiden välistä solidaarisuutta, sitä, että toimimme voimakkaammin, kun toimimme yhdessä. Ja se, että tunnustetaan erilaiset intressit, on avain siinä, että todella löydetään reilu sopimus ja voidaan pitää ja ylläpitää rauhaa ja vakautta. Eli tämä vastauksena niille, jotka puhuivat pakolaisista. Solidaarisuus on periaate, perusperiaate. Ja se, joka luopuu tällaisesta perusperiaatteesta ja sanoo olevansa solidaarinen vain silloin, kun se itselle sopii, minun solidaarisuuteeni liittyy ennakkoehto, eli omat etuni. Se, joka ei ymmärrä solidaarisuutta vastavuoroisena prosessina, että joskus saa, mutta joskus pitää myös jotakin antaa, joka luopuu tästä periaatteesta, todella lähtee repimään Euroopan unionin juuria. Ja näin tapahtuu tällä hetkellä tässä pakolaiskriisissä. Kreikka, Italia, Saksa, Ruotsi ja muutamat muut eivät voi yksin tätä kriisiä hoitaa. 160 000 henkilöä piti sisäisesti siirtää, mutta nyt on vasta siirretty 400 henkilöä. Jos Ranska sanoo vastaanottavansa 30 ja Saksa 40 000, niin päästään ne 70 000. Ja silloin muille jäsenvaltioille jää 90 000 henkilöä. 3-4 000 per maa. Kyllä tämän pitäisi olla tehtävissä. Ei tämän, tässä vaadita keneltäkään liikoja. Säännöt, jotka, joista sovimme, oli, että tässä katsotaan sekä BKT, että jo vastaanotettuja pakolaisia ja työttömyyslukua. Eli tässä toimitaan äärimmäisen reilulla tavalla. Ja uskon, että tässä onkin pikemminkin kyse ideologisista eroista, jotka pitää ratkaista, jos emme halua EUn hajoavan. Ja kysymys, jonka kuulimme Alankomaiden kollegalta – Totta kai pakolaisvirtoja tulee jatkossakin tänne. Tiedän, että on vaikea yhtäältä neuvotella Turkin kaltaisen maan kanssa, jos, joka harjoittaa sellaista kurdipolitiikkaa, josta todella nyt olemme kiivästi keskustelleet, mutta joka toisaalta sitten, voin sanoa henkilönä, joka on maassa ollut usein, joka on hoitanut syyrialaistilannetta ja pakolaisleirejä paremmin kuin monet EU-jäsenvaltiot ja toimii monissa asioissa esikuvallisesti. On, Turkki on pitänyt Syyrian vastaista rajaa auki. Se on päästänyt maahan lukuisia syyrialaisia ja voin tässä nyt vain vedota heihin, että Aleppon menevän tien raja-alue avataan ja päästetään ihmiset ulos. Eli, eli en ole kaikesta politiikasta Turkin kanssa sitä mieltä, mutta se on kuitenkin tehnyt paljon pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Eli moraalisen kysymyksen pitää antaa myös pragmaattinen vastaus. Ilman Turkkia tätä ongelmaa ei saada selätettyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me voisimme olla vain aina hiljaa Turkin suuntaan. Meidän on toimittava kahdella tavalla, sekä kritisoiden että tehden yhteistyötä. Tässä ehkä vastasin jo hieman ruotsalaiskollegalle. Ja sitten Kreikasta. Kreikka tarvitsee pikaista apua ja varmasti sen myös sen hyvä, hyväksyy syvässä talouskriisissä – se joutuu kohtaamaan myös valtavan pakolaiskriisin ja mikään maa ei voi tällaisesta yksin selvitä. Siksi meidän on tuettava Kreikkaa sekä järjestelykeskusten osalta että sisäisten siirtojen järjestelmän toteuttamisessa. Ei voi olla niin, että henkilöt tulevat vain näihin keskuksiin emmekä sitten saa siirrettyä heitä eteenpäin, vaan Kreikasta tulee valtava pakolaisleiri. Tähän tarvitaan apua. Ranskan pääministeri sanoi, että hän on valmis vastaanottamaan 30 000 pakolaista. Näin pääsemme alkuun tässä 160 000 pakolaisen uudelleen siirtämisessä. meidän on onnistuttava ainakin täytäntöön panemaan tämä jo sovittu järjestelmä. Sitten pankkiunioni ja talletussuoja takuu. No, tästä sanon vain yhden perusperiaatteen. Täällä on mukana myös Saksan parlamentin jäseniä. He ovat siellä keskustelleet talletussuojasta hyvin ristiriitaisesti itse. Olen hyvin lähellä Saksan ja olen ollut todella läheisessä yhteydessä näihin toimiin. Meidän täytyy kuitenkin löytää ratkaisuja tällaisien pankkien huoliin. Ei voi olla niin, että emme löydä talletustakuusuojaratkaisua. Kollega Portugalista viittasi aivan oikein siihen, että kun seuraava kriisi tulee, ja se johtaa siihen, että pankit eivät ole kestäviä, vaan veronmaksajien pitää jälleen maksaa viulut, niin emme selviä tästä narmuutta. Ja vielä viimeinen kommentti. Pyydän anteeksi, että en pysty vastaamaan enempää kysymyksiin, minun täytyy lähteä toisaalle. On tehty päätöksiä, mutta päätösten täytäntöönpanoon tarvitaan suvereneja valtioita. Ei riitä, että Euroopan parlamentti laatii päätöslauselman – uudelleen teollistamisen kysymys Euroopassa. Tämä kysymys tuli Sleitialaiskollegalta. Kyllä, me tarvitsemme Eurooppaa teollisuuden toimipaikkana. Erilaiset teollisuuden toimet ja siihen liittyvät palvelut. Tähän liittyy myös digitalisoituminen, Infrastruktuurissa siinä. Nämä ovat kaksi saman mitalin eri puolta. Itse olen johtanut kaupunkia hiilialueella. Tällä alueella hiilikaivoksia on jo suljettu ja tämä muutosvaihe on kestänyt 30-40 vuotta. Mutta on selvää, että hiilettömässä tulevaisuudessa Euroopassa tulee olemaan alueita, jotka kärsivät tästä. Ja siksi se, mitä meidän on tehtävä, on, että pystymme toimimaan niin, että kokonaisteollisuuden alat eivät romahda tietyillä alueilla. Tämä hiilestä siirtyminen on hoidettu alueella, monilla alueilla hyvin, mutta EUlta tarvitaan tähän apua. Ja haluaisin todeta seuraavaa. Se, joka tuntee tällaisia hiilen tuotantoalueita, tietää, että hiilestä lopuminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan siihen tarvitaan pidempi aika. No, en voinut tässä vastata varmaankaan nyt kaikkiin kysymyksiin, pyydän teitä anteeksi, mutta täällä monet kollegat viittasivat Kosovoon, pankkiunionin, Nord Streamiin ja eurovyöhykekysymyksiin. Varmasti voivat vastata näihin paremmin kuin minä, tai ainakin yhtä hyvin. Kiitos. Thank you very much, Martin. Kiitos kovasti, Martin. Nyt aloitamme sitten toisen kysymyskierroksen. Moscovici, qui participera à cette Ensin haluan toivottaa tervetulleeksi ne, jotka osallistuvat tähän toiseen istunteen. Talous- ja rahasta tuli ja verokysymystä vastaavan komissaarin istuntoa johtaa herra Thomas Hendel, joka johtaa sosiaali- ja valiokuntaa Euroopan parlamentissa, mutta herra Gualtierin korvaa ensimmäinen EKn valiokunnan varapuheenjohtaja Markus Ferber. Hän johtaa tätä toista istuntoa johtuen ylimääräistä kokouksesta, niin kuin puhemies Martin Schulz sanoi. Tämä koskee neuvotteluita brittien kanssa Walter edustaa siellä Euroopan parlamenttia. Kaikkia onnea ja menestystä teille sinne. <laughs>